Rodriguez äh, GUE-ryhmän nimissä. Kiitoksia puhemies. Periaatteessa emme ole sitä vastaan, että vettä käytettäisiin uudelleen, mutta tämä komission ehdotus on monella tavalla ongelmallinen. Ensinnäkin vesien uudelleen käsittely on yksityisten toimijoiden käsissä, kuten komissio totesi. Tämähän on uusi kaupankäyntimahdollisuus. Ja ilman muuta nämä toimijat eivät toimi suinkaan meidän terveytemme edistämiseksi. Ja sen takia katsomme, että näin herkkäluontoinen, arkaluontoinen asia täytyy olla julkisen sektorin käsissä. Ja toiseksi täytyy todeta, että kaikki kaikkia käsiteltyjä jätevesiä ei voi suinkaan käyttää kaikkeen kasteluun. Eli tiet, kuinka tiettyjen, tietyissä tilanteissa voidaan todeta, että kun käytetään tietynlaisen kastelun kierrätettyä vettä ja toisenlaisen sitten taas ei, kuinka voidaan tai taata, että vesivarat eivät saastu. Entäs sitten maaseudulla? Kaikki se, mikä maahan laitetaan palaa meille joko tuotteina tai sitten ilman ja veden kautta. E, eli on otettava huomioon kokonaisvaltaisesti tämä tilanne lainsäädäntöä kehitetään. Kiitos puhemies, hyvät komission jäsenet, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Bonafeeta oikein hyvästä mietinnöstä. Yhteistyöllä olemme saavuttaneet hyvän tasapainoisen mietinnön. Veden uudelleenkäyttö vaikuttaa ympäristöön ja väärinkäyttö sitten taas estää veden kierrätysmahdollisuuksia. Olen iloinen, että mietinnössä on otettu tällaiset ongelmat esiin. Ilmasto vaikuttaa enemmän ja enemmän ympäristöön ja samoin myös maataloustuotantoon. maataloudella voi olla suurikin intressi tähän veden uudelleenkäyttöön, erityisesti saarialueilla. Meidän täytyy huomioida myös maaperän saastuminen, maatalousmaan saastuminen, mikromuovit muun muassa ovat suuri ongelma, samoin endokriiniset disruptorit, joita löytyy monesti vedestä. Kiitos. Sitten Goodwin. Bonafeen mietintö on tärkeä. Siinä tarjotaan konkreettisia ratkaisuja vakaviin ongelmiin, joka liittyy veden vähyyteen ja kuivuusongelmiin EU:ssa. Tämä on huolestuttava ilmiö ja se liittyy ilmastonmuutokseen ja ilmaston lämpenemiseen ja se koskee monia alueita Etelä-Euroopassa. Joka vuosi siellä on vesiongelmia ja paljon vesistressiä. Viljelijät joutuvat ensimmäisenä maksamaan tästä kriisistä, koska kastelujärjestelmät eivät toimi. Tuen sitä, että hyödynnetään puhdistettua jätevettä, erityisesti kastelun. Ja meidän pitää olla hyvin tiukkoina veden laadun suhteen ja meidän täytyy tiukentaa vaatimuksia muovien ja mikrosaasteiden osalta. Meidän pitää suojella ihmisten eläinten terveyttä, meidän pitää suojella ympäristöä ja meidän täytyy taata veden saatavuus. Kiitos. Sitten Melan, on ENFn nimissä minuutti. Kiitos puhemies tämä asetusehdotus liittyen veden uudelleenkäyttöön pätee siis siihen, että tätä uudelleenkäytettyä vettä käytettäisiin maataloudessa. Tähän liittyy kolme asiaa. Tässä varmistetaan, että kuivuus ei pääse piinaamaan Eurooppaa, kuten se on viime vuosina tehnyt. Meillä on tähän mennessä ollut riittämättömät rakenteet yhdyskuntajätevesien käsittelyyn. Ja tässä mietinnössä avataan ovi nyt sille, että kokonaiset vesi, vesivirrat alkulähteestä loppukäyttöön saakka joutuvat väärin käsiin ja se vie meitä vuosisatoja taaksepäin. Tämä iskee erityisen kovaa maataloustuottajiin ja se johtaa keinotekoiseen ravitsemukseen, kemiallisesti tuotettuihin elintarvikkeisiin. Me tarvitsemme hyviä, turvallisia elintarvikkeita ja meidän täytyy estää myös poliittinen ja talouskeinottelu vedellä. Meidän täytyy estää kaikenlainen keinottelu, jota tällaiseen globalisaatioon liittyy. Sitten Liise, puolitoista minuuttia. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, ihan hyvästä syystä – Meillä on tiukat säännöt juomaveden suhteen. Ja kun ajatellaan kaikkea veden käyttöä, niin samoja sääntöjä ei tarvitse soveltaa kaikkialla. Ja siksi on ihan järkevää, että meillä on erilaisia vaihtoehtoja. Veden puute on yksi aihe, ei pelkästään Etelä-Euroopassa. Jos on alue, jolla sataa paljon, siellä yleensä on paljon vettä. Jos sanotaan, että jos ei halua auringonpistosta lomallaan, sitten kannattaa matkustaa Zauelandiin. Ja sitten Ruurin alueen 8 miljoonaa asukasta. Ja tänä vuonna kesä oli niin kuiva, että vesivarannot olivat käytännössä tyhjät. Eli jäsenvaltiot ja alueet, jotka sanovat, että tästä veden puutteesta ei koskaan tule ongelmaa eikä mitään sääntelyä tarvita, niin kannattaa olla aika varovainen ilmasto muuttuu ja meidän täytyy asennoitua siihen, että meidän pitää käyttää tätä arvokasta resurssia vielä harvaisemmin. Meillä pitää olla oikea lähestymistapa ja kansanpuolue haluaisi direktiivin eikä asetusta, jotta saadaan hiukan joustavuutta ja pystymme ottamaan jäsenvaltioiden toiveet huomioon, mutta periaatteessa on ihan hyvä, että puhdistettua vettä käytetään vaikkapa kasteluun. Ja meillä pitää olla tiukat säännöt, mutta ei välttämättä samoja kuin juomaveiden osalta. Ja kiitos kaikille, jotka olivat mukana tässä työssä ja kansanpuolet tukea tätä tekstiä. Kiitos. Kiitos. Sitten Sarbu, minuutti. Thank you. Kiitoksia. Meren niukuus koskee noin 11 prosenttia kansalaisista ja 17 prosenttia pinta-alasta. Vedenkäytön sääntely on tärkeää. Tarvitsemme tietenkin vettä, jotta voimme tuottaa ruokaa ja energian lähteenä se on tärkeää. Ja sen takia tarvitaan asianmukaisia Euroopan tasoisia toimia. Vesipuitedirektiivissä todetaan, että yhdyskuntajätteen vesiä tarvitaan, jotta resurssien käyttö olisi tehokkaampaa. Tämä on sellainen mahdollisuus, jota ei käytetä täysimääräisesti. Vielä puuttuu selkeät säädökset aiheesta ja komissio pitäytyy pelkästään kastelukäyttöön tarkoitun veden kierrättämiseen ehdotuksessaan. Kierrätysveden käyttö kuitenkin täytyisi olla sellaista, että sillä taataan maksimiturvallisuus terveydelle. Tarvitaan Euroopan unionin tasolla harmonisoituja säädöksiä jäteveden käytölle. Kiitoksia. Eevi, kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia. EUn alueella on vesistressiä johtuen ihmisen toiminnasta ja ilmastonmuutoksesta. Ja Euroopan talous on kärsinyt ainakin 8,7 miljardia ja 80-luvulta 2000-luvulle lähes 20 prosenttia on nyt enemmän ihmisiä, jotka kärsivät veden vähyydestä ja tämän kustannukset ovat jo 100 miljardia euroa. Ja kuten kollegat sanoivat, tämä ei koske pelkästään Välimeren maita. Ilmastonmuutos pahentaa kuivuutta ja se koskettaa yhä enemmän myöskin Pohjois-Eurooppaa. Eli vesi on arvokas resurssi ja sitä pitää käyttää tehokkaammin ja veden säästöstä pitää tehdä prioriteetti kaikilla tasoilla. Siksi tarvitaan yhteisiä säästöjä, kun ajatellaan kiertotaloutta. Meidän on pakko tukea tätä. Ja asetus on nyt mahdollisuus, jota ei saa päästää käsistä. Olemme katsoneet veden minimivaatimuksia ja olemme korostaneet sitä, että meidän täytyy taata niiden turvallinen uudelleen käyttö. Me emme saa aiheuttaa mitään vaaraa maaperälle ja meidän täytyy kiinnittää huomiota mikromuoveihin – ja meidän pitää toimia päättäväisesti näissä asioissa, koska meidän täytyy varmistaa se, että vesi on riittävän puhdasta. Ja meidän täytyy muistaa luonnon monimuotoisuus, jota tulee ylläpitää. Ja sitten mitä tulee veden uudelleenkäyttöön, niin sitä meidän tulee tukea. Ja haluaisin lopuksi mainita vielä nämä vaaralliset aineet, meidän täytyy varmistaa, että niitä ei löydy juomavedestä eikä myöskään kasteluvedestä. Näin ne päätyisivät ravintoketjuun ja vaarantaisivat kansanterveyden. Ja haluaisin kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä tästä tärkeästä asetuksesta. Eli kyllä veden uudelleenkäytölle, mutta ei riskeille kansanterveydelle. Kiitos. Sitten Lancini minuutti. Kiitos puhemies. Meidän täytyy todella varmistaa kansalaisen terveys ja ympäristön terveys. On jätettävä maapallot puhtaampana tuleville sukupolville, mutta tässä tarvitaan pitkän aikavälin ratkaisuja ilman, että lähdetään mihinkään noita vainoon. Tämä on sellainen aihe, joka, jonka täytyy lisätä myöskin yritysten kilpailukykyä. Meillä on vesistressi Euroopan unionissa ja veden käyttö ei ole tietenkään ratkaisu kaikkiin ongelmiin, mutta se on ensimmäinen askel siihen suuntaan. Vesiä voidaan käyttää uudelleen 6,6 eh, miljardin kuutiometrin eh, määrä vuosittain kastelukäyttöön pelkästään. On taattava kuitenkin toiminnan kestävyys ilman, että sitä koituu vakavia haittavaikutuksia maanviljelijöille. Myöskin on saatava harmonisoidut kriteerit eu tasolla ja myöskin jäsenvaiden tasolla. Ja kansan, kansalaisten keskuudessa täytyy edistää veden talteenotto tietoutta. Tulee minuutti. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat kun puhutaan kiertotalouden logiikasta, siinä tämä veden uudelleenkäyttö on todella tärkeä asia. Siksi olen kiitollinen tästä Bonafen mietinnöstä ja siitä, että työ saatiin loppuun. Kun puhutaan läpinäkyvyydestä ja vastuusta, siksi on tärkeää, että meillä on tässä asiassa takana myös tutkimusta ja innovaatioita. Ja mietin tässä muun mm. muassa maatalouden terveyttä, puhtautta. Sitä ei saa uhata missään tapauksessa. Meidän täytyy varmistaa, että Yhdyskuntajätevesiä käytetään tehokkaalla tavalla. Siitä on hyötyä myös maanviljelijöille. Täytyy varmistaa, että he käyttävät näitä vesiä optimaalisella tavalla omassa tuotannossaan, mutta niin, että elintarviketurvallisuus ei ole uhattuna. Kuluttajat pääsevät hyötymään veden uudelleenkäytöstä myös elintarvikeketjun osana. Minusta turvallisuus, koulutus, tiedotus kaikille toimijoille on tässä kaikkein tärkein asia. Toivon, että Esteli ottaa tämän huomioon. Kiitos. Kiitos sitten menettely puhujalistaa. Faja saa ensimmäisenä puheenvuoron. Puhutaan hitaasti. La Kiitoksia komission jäsen. Vuodesta 2008 Euroopan parlamentti on todennut, että meillä pitää olla ratkaisuja näihin kysymyksiin. Kiertotalouden lisäksi meidän pitää palata vielä tähän kysymykseen. Vesiresurssit ovat keskeisiä kysymyksiä komissiolle. Kasteluveden täytyy noudattaa sääntöjä, jotka liittyvät ihmisten ja eläinten terveyteen. Täytyy varmistaa se, että veden uudelleenkäyttö ei johda esimerkiksi rehevöitymiseen tai muuten haittaa ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden toimintaa. Viranomaisten ja loppukäyttäjien on tehtävä yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa, että tämä toimii. Meidän täytyy myöskin uudistaa infrastruktuureja investoinneilla. Kiitos. Monsieur Marias, donc je vais passer... Marias onkin lähtenyt sitten Kelly. Eh, Vesi itsessään on kriittisen tärkeä ja se tulee taivaasta, putoaa mereen ja sitten höyrystyn jälkeen, niin se ei ole mikään itsestäänselvä luonnonvara. luonnonvara. Australiassa ja jopa omassa maassani, jossa on paljon ö, sateita, on jouduttu säännöstelemään kesällä vedenkäyttöä. Ja samanaikaisesti Dublinissa esimerkiksi noin 50 prosenttia meidän vedestämme putkistossa olemissa veristä vuotaa. Ja sen takia veden uudelleen käyttö on käytännöllistä ja tärkeää. Ja sen takia toivotan tervetulleeksi tämän päiväisen ehdotuksen Simona ja Mariana ja Jolik. Kaikki puhuivat kiertotaloudesta ja uudelleen käyttö, veden uudelleen käyttö hän on osa sitä ja sen takia on aivan ehdottoman tärkeää, että käytämme vettä uudestaan sekä kasteluun maataloudessa, koska se on meidän aivan äärimmäisen tärkeää. Ja tämä oli oikein hyvä ehdotus. Kiitoksia paljon. Kiitos. Ja sitten komission jäsen saa puheenvuoron. Thank you, Madam President, and once again. Kiitoksia puhemies ja haluaisin vielä kerran onnitella esittelijää tästä hyvästä työstä tämän mietinnön suhteen ja haluaisin tervehtiä oikein suurella ilolla sitä tukea, jota jäsenet täällä esittivät. Komissio on seurannut keskustelua hyvin tarkasti ja tutkii Euroopan parlamentin ehdotukset yksityiskohtaisesti, jotta saadaan selville, mitkä seuraavat askeleet otetaan tässä lainsäädäntöprosessissa. Haluaisin kuitenkin nostaa esiin vielä pari kolme asiaa, Ensinnäkin mitä tulee maaperän saastumiseen, meillä on direktiivi olemassa maaperän suojelemiseksi ja komissio aikoo seurata direktiivien täytäntöönpanoa hyvin tarkasti. Minun on ainakin vaikea sanoa tai ymmärtää, miten maatalouskäytännöt vahingoittavat niitä samoja resursseja, joihin maatalous nojautuu. Ja haluaisin vielä nostaa esiin sen seikan, että Minusta tuntuu, että monesti aliarvioimme ongelman suuruutta, kun sanomme, että EU:ssa on vedenpuutetta. Kyse on koko planeetasta, maapallosta, jota tämä ongelma koskettaa ja siksi on tärkeää toimia nyt erittäin kiireellisesti. Mitä tulee lainsäädäntöehdotuksen soveltamisalaan, rajautuuko se vain maatalouden kasteluvesiin? Haluaisin muistuttaa, että veden uudelleenkäyttökohteista maatalouden kasteluvedet ovat kaikkein eniten käytetty vesi ympäri maailmaa. Ja siksi tässä puhutaan nyt veden uudelleenkäytöstä maatalouteen, mutta mahdollisuuksia on muitakin ja näitä mahdollisuuksia alikäytetään tällä hetkellä. No sitten veden uudelleenkäyttö muihin kohteisiin. Nykyiset säännöt eivät suinkaan sulje pois sitä mahdollisuutta, että jäsenvaltiot voisivat käyttää uudelleenkäytettyä vettä myös näihin muihin kohteisiin. Olemme varmoja, että uusista säännöistä syntyy sopu ja että pystymme saamaan lainsäädäntöprosessin loppuun mahdollisimman pikaisesti, kun asia on kerran näin tärkeä. Ja sitten kun uusi väline tulee voimaan, voimme sen avulla saada käyttöön suuria määriä tähän asti alikäytettyä vesiresurssia. Ja se hyödyttää myös pohjavettä ja hyödyttää samalla tavoin maanviljelijöitä, kuluttajia ja teollisuutta. Komissio odottaa tulevia neuvotteluja ja on valmis tukemaan lainsäätäjiä tässä prosessissa – ja kuten aina, luotan tukeenne tulevassa äänestyksessä ja kiitoksia vielä työstänne tässä asiassa. Kiitos. Mitäs täällä on meneillään? Puhemies, haluaisin vain pyytää, että Vella voisi kertoa meille, milloin direktiivi on tulossa koskien saastuneita maaperiä. Eilen hän ei vastannut, mutta silloin oli kyseessä eri aihe, mutta tänään kyllä haluaisin vastauden, vastauksen tähän. Niin annan ihan pieneksi hetkeksi puheenvuoron komission jäsenelle. Äh, Grappini, teillä oli mahdollisuutenne puhua tuossa puhujalistattoman menettelyn aikana, mutta nyt siihen ei ole enää mahdollisuutta. Nyt komission jäsen saa lyhyen puheenvuoron, jos haluatte vastata Ajala Senderille ja sitten vielä Bonafé saa puheenvuoron. Monsieur Vella, êtes-vous d'accord pour... Euh, niin, haluaako komission jäsen Vella vastata vielä Ajala Senderin äskeiseen kysymykseen liittyen tähän aikatauluun? My, my colleague... Niin kyllä uskoisin, että kollegani on ihan oikealla jäljellä. Useita yrityksiä tehtiin, jotta saataisiin aikaiseksi jonkinlainen ehdotus tulevaisuudesta. Olemme keskustelleet tästä mahdollisuudesta, mutta valitettavasti tällä hetkellä vielä ei ole ratkaisua saatu aikaiseksi. Mutta lupaan yrittää uudestaan. Olette aivan oikeassa kysyessänne tätä. Kiitoksia. Sitten vielä edustaja Bonafé. Si, grazie presidente. Kiitoksia, puhemies. Erityisesti haluaisin kiittää komission jäsentä hänen sanoistaan tässä aiheessa. Mutta hän on puhunut näistä asioista kyllä aikaisemminkin. Ja haluaisin kiittää kollegoita, jotka käyttivät puheenvuoron ei pelkästään tehdystä työstä viime kuukausina, vaan myöskin heidän tänäisistä sanoistaan. Ne osoittavat, että mietintöni saa hyvin laajaa tukea. Kaikki ovat ymmärtäneet, että vesi on arvokas resurssi, erittäin arvokas, ja me emme voi haaskata sitä edes kuutiometrin verran. Meidän täytyy muistaa kiertotalouden periaatteet, sillähän on nyt pohjattu Euroopan talous myöskin vesialalla. Ja kiertotaloudessa ennen kaikkea pitää pyrkiä resurssien säästöön ja uudelleenkäyttöön. Uudelleenkäyttöön maataloudessa ja myöskin kun ajatellaan katujen puhdistamista ja myöskin teollisuuskäytössä. Ja tietysti täytyy pitää mielessä se, että noudatetaan ihmisterveyteen liittyvät kriteerit. Ilmastonmuutos etenee ja jos emme toimi päättäväisesti, meille tulee hyvin paljon ongelmia myöskin talouteen. Eli meidän täytyy tehokkaasti käyttää vesivaroja, meillä pitää olla selkeät säännöt, jotka tulisi hyväksyä mahdollisimman nopeasti, ja meidän täytyy investoida tälle alalle, koska veden tehokkaaseen käyttöön tarvitaan myöskin merkittäviä investointeja. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys on ihan kohta noin kolmen sijon, 13 minuutin kuluttua. Keskeytämme istunnon hetkeksi ja jatkamme sitten äänestyksiä. Okay, colleagues. No niin, hyvät kollegat, asettukaapa paikoillenne, jotta päästään aloittamaan äänestys. Please take your seats. We start. Asettukaapa paikoillenne, niin aloitetaan. So, colleagues, uh... No niin, hyvät kollegat. Ensin äänestetään EUn ja Norsulurannikon välisestä kalastuskumppanuussopimuksesta. Ferreiran mietintö nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Adopted. Hyväksytty. Sitten toinen äänestys Ferreiran mietinnöstä. Päätöslauselma siis. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten EUn ja Marokon välinen sopimus ja ensin meillä on Marseljesin puheenvuoropyyntö. Marseljesi, olkaa hyvä puoli minuuttia. Gracias, presidenta. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat. Human Rights Watch on huomauttanut, että olemme äänestämässä kalastussopimuksesta EUn ja Marokon välisellä, joka sisältää seikkoja, jotka ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Me emme ole meppeinä lakien yläpuolella ja haluamme pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta lausunnon tästä sitä ennen. Tämä kansainvälinen oikeus ja ihmisoikeudet ovat meille tärkeitä ja ainahan toteamme täällä, että pyydämme ensin tuomioistuimelta ää, lausunnon aiheesta ennen kuin täällä säädämme mitään. Kiitos. Thank you. And now we can... Kiitos ja nyt sitten äänestykseen. Äänestetään päätöslauselmasta kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan totta kai. Eli olkaa hyvä ja äänestäkää. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi sitten Kadekin mietintö. EUn ja Marokon välisestä kestävää kalastusta koskevasta kumppanuussopimuksesta ja nimenhuutoäänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Nikolain mietintö, sääntelemättömän Aavanmeren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehty sopimus, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Rodriguez Pinjeron mietintö EUn ja Meksikon taloudellinen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen pöytäkirja, Kroatian liittyminen EU-hun. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten Salafrankan mietintö. Siellä on valiokunnan tarkistukset blokkina puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 45D nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46D. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten valiokunnan tarkistukset 37 ja 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten nimenhuuto äänestys komission ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Ja nyt sitten parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt. Ja sitten Kadekilta vielä toinenkin mietintö koskien läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma. Tarkistus 99 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten yhteinen julkilausuma tarkistus 100 valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tämä tarkoittaa sitä, että parlamentti on päättänyt ensimmäisen käsittelyn. Ja sitten Gardinin mietintö unionin pelastuspalvelumekanismista. Tarkistus 79. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 80 valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja siinä myös ensimmäinen käsittely päättyy. Sitten eteenpäin Bonafeen mietintö, veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimukset. Ensin äänestetään valiokunnan tarkistuksista blokkina puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 121 valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 133 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan se. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 90 valiokunnalta Selvä. Jos haluatte, niin tarkistetaan 135. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 90 valiokunnalta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten eh, äänestys komission ehdotuksesta. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Ja ensimmäinen käsittely päättyy. Sitten Dantin ensimmäinen mietintö, maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä ja markkinavalvonta. Äänetään, äänestetään alustavasta sopimuksesta. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja taas parlamentin ensimmäinen käsittely päättyy. Ja sitten toinen Dantin mietintö, sisämarkkinoita, yritysten kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma. Ennen äänestystä haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle, edustaja Dantille. Voitte puhua niintään kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Sisämarkkinaohjelmassa on kuusi olemassa ohjelmaa ohjelmaa. Siellä on uusia resursseja, joilla voidaan vahvistaa sisämarkkinoiden toimintaa. Kyse on rahoituksesta Euroopan tasolla – 2021-2027 kaudelle. Näin voidaan tukea teollisuuden kilpailukykyä erityisesti mikro- ja pienissä yrityksissä ja voidaan taata elintarviketurvallisuus, kansanterveys, kasvien ja eläinten terveys, parempi kuluttajan suoja ja näin voidaan luoda myöskin puitteet Euroopan tilastojen rahoittamiselle. Tavoite on kunnianhimoinen ja meidän täytyy lisätä budjettia kuuteen miljardiin. Siitä kolme miljardia liittyy kosmeohjelmaan, joka liittyy PK-yritysten toimintaan. Se on hyvin tärkeä osa Euroopan tuotantojärjestelmää ja erityisiä resursseja on annettu myöskin markkinavalvonta toiminnalle ja olemme kiinnittäneet erityishuomiota tuotteisiin, joita myydään netissä. Meidän täytyy varmistaa se, että valvonta Euroopan parlamentin taholta on tiiviimpää ja voimakkaampaa. Ja tällä tekstillä parlamentti ottaa selkeästi kantaa ja tukee eurooppalaista tuotantojärjestelmää ja Euroopan kansalaisia. Toivon mukaan myöskin neuvosto pystyy toimimaan samalla tavalla. Kiitos. Thank you and, uh... Kiitos. Ensin äänestetään ehdotuksesta hylätä komission esitys. Tarkistus 150 puolesta, eli hylkäyksen puolesta vastaan tyhjää. Esitys hylätä. Esitystä hylätä komission etus sitä ei hyväksytä. Sitten tämä lainsäädäntötekstiluonnos. Meillä on valiokunnan tarkistuksia yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten vastuuvaliokunnan tarkistuksia. Yksittäin 25, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, tarkastetaan tuo. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty suurella enemmistöllä. Pahoittelen, en nähnyt tuota. Sitten tarkistus 38 valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 100 valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten nimenhuutoäänestyksenä 154. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 155 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 156 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 157 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 158 D, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 1 valiokunnalta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 152. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Ja sitten komission ehdotus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Ja nyt Euroopan parlamentin ensimmäinen käsittely päättyy. Ähm, we vote on uh, the report. Ja sitten äänestetään, äänestetään kollega Martusellon mietinnöstä ensimmäiseksi vastuuvaliokunnan tarkistukset yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi sitten komission ehdotus, tai valiokunnan ehdotus, komission ehdotuksesta nimenhuutoäänestyksellä puolesta vastaan, äh, anteeksi, <laughs> nimenhuutoäänestyksellä äänestys päättyy. Adopted ja hyväksytty. We come, we come now to the, um, res- ja seuraavaksi pääsemme päätöslauselmaan, joka koskee romanien integrointistrategioita. Äänestetään alkuperäisestä tekstistä kohdassa 2,4 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi kohta 26 alkuperäistekstissä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmonen, 3.4 alkuperäistekstissä kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi kohta kolme neljä, neloskohdan jälkeen ja antaisin Koratso Biltille ensin mahdollisuuden esittää suullinen tarkastus. Olkaa hyvä, Koratso Bilt. Yes, now. Sorry, colleagues. Niin, kollegat. Euroopan parlamentin koordinaattorin lasten oikeuksien osalta ehdotan tätä suullista tarkistusta. Eli lapset ovat prioriteetti, kun ohjelmoidaan ja pannaan täytäntöön kansallisia romaanistrategioita. Meidän täytyy suojella ja edistää kaikkia samoja oikeuksia romanilapsille. Kiitos. Bild. Paljon kiitoksia edustaja Koratsa Bild. Onko tähän vastalauseita? ei näyttäisi olevan, joten otetaan suullinen äänestys äh, suullinen äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvä. Ja sitten alkuperäistekstissä johdantosan kappale puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi äänestetään koko päätöslauselmasta puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Ja voimme siirtyä eteenpäin esityslistalla. Päästään Fagatsa urdun tuaruitsin mm, mietintöön, joka koskee täytäntöönpäin määräyksiä EUn kansalaisuuden osalta. Tarkistus neljä, Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kuutos kohta alkuperäistekstissä nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Ja alkuperäistekstistä y- yhdeksäs kappale äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten tarkistus seitsemän nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus kahdeksan, niin ikään nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja seuraavaksi alkuperäistekstin 26 kappaleista äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hyväksytty hyväksytty. Sitten kohta 32 osassa alkuperäistekstistä ensimmäinen osa puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi hetkenen tarkastetaan toinen osa vielä. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. ja hyväksytty. Sitten kohta 38 alkuperäistekstissä nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Kohta 39 alkuperäistekstissä puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 42 alkuperäistekstissä kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta äänet puolesta siis äänet ensin ja sitten vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Ja toinen osa puolesta äänet vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kohta 46 alkuperäistekstissä kahdessa osassa niin ikään ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus yksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Ja sitten 49 kohta nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 2 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hylätty Seuraavaksi on kappale D, tarkistus kolme puolesta äänet vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten alkuperäisteksti kahdessa osassa, ensimmäinen puolesta äänet vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja vielä lopuksi koko tekstistä nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy.